Buongiorno colleghi, il primo punto. Hyvää huomenta hyvät kollegat. Ensimmäisenä käsittelemme tänään komission tiedonantoa Euroopan parlamentin vaaleista 2014. Haluaisin muistuttaa edustajia, että tätä, tässä ei ole menettelytapaa ilman puhujalistaa tässä keskustelussa. Annan saman tien puheenvuoron komission edustaja Semitalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Uh, on... Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Euroopan parlamentin vaalit ovat aina hyvin tärkeä hetki Euroopan unionille. Ja vuoden 2014 vaalit tulevat erityisen kriittisellä hetkellä. Komissio on aina tukenut kaikkia ponnistuksia vahvistaa parlamentin legitiimiyttä. Tämä ei